The president on... Herra puhemies, arvoisat jäsenet, minulle on suuri ilo ja kunnia esityä täällä. Nyt kymmenen päivän aikana, intensiivisen päivän aikana Euroopan demokratia on ollut parhaimmillaan, niin jos me nyt valitaan, tämä on ensimmäinen komissio, joka on aidosti syntynyt Euroopan parlamentissa. Mennään viiden yhteistyön, kumppanuuden ja aidon poliittisen vuoropuhelun vuotta. 2014 on Euroopan erityinen vuosi. Sata vuotta sitten alkoi ensimmäinen kahdesta sodasta, jotka olivat itsemurhan kaltaisia ja rampaattivat Euroopan valtioita ja tuhosivat parhaat ja älykkäimmät kahdesta sukupolvesta 70 vuotta sitten myöskin Länsi-Eurooppa vapautui, joka johti tähän ainutlaatuisen projektiin, jota me kutsumme Euroopan integraatioksi. Kansakunnat päättivät etsivät turvallisuutta ja vaurautta eivät voiman ja hallinnan avulla, vaan omaksumalla idean, että vain jos naapurit jakavat kohtelua, niin minäkin elän ja vaurastun rauhassa ja turvallisuudessa. Ja tasan 25 vuotta sitten tämä idea oli avoin kaikille eurooppalaisille, kun Berliinin muuri romahti. Sama myöskin se puhtalla voimalla ja hallinnalla hallinnointi, joka vielä oli voimassa rautaesiripun itäpuolelle. Ja Vakla Havel totesi, että vain silloin itä ja länsi muuttuvat maantieteellisiksi määreiksi, pikin kuin poliittiseksi tai eettisiksi, moraalisiksi kategorioiksi. Ja jos meistä 25 vuotta tarkastelee, minä voin vaan, minä hämmästyttää se muutos, johon Euroopan kansakunnat pystyvät. Vanhin tyttäreni syntyi 86, kun ei vielä voitu ajatellakaan, että Euroopan jako voisi loppua. Ja vanhin poikani 29, kun se, mistä, mitä en voinut ajatellakaan, muuttuu todellisuudeksi. Ja nuorin poikani 2004, kun kymmenen kansakuntaa käytetään uutta todellisuutta muuttaakseen yhteiskuntiaan ja omistautuakseen EU-jäsenyydelle. Ja meillä on tärkeää mainita nämä seikat, koska uskon, että ne usein ylen, niitä usein yleen katsotaan, kun me keskitymme Euroopan puutteisiin. Älkää nyt, ymmärtäkö minua väärin. Puutteet ovat vakavia. Ja jos se valitaan, Junckerin komission täytyy osoittaa, että me kykenemme tarttumaan niihin. Mutta lähtökohta me ehkä ole niin huono kuin joskus ajatellaan. Eurooppa kykenee perustaviin muutoksiin, muuttaen kokonaisia yhteiskuntia. Se on välttänyt fragmentoitumista ja sulamista, romahdusta, ja se on säilyttänyt yhteisen valuutansa, ja se on haastanut tuomiopäivän saarnaajat vaikka olemme kokeneet ehkä pahimman kriisin vuoden 30 jälkeen, ja vaikkapa välttämättä, vaikka välttämättömien toimien kustannukset ovat liian suuret, ja tuskaiset miljoonille eurooppalaisille, joilla ei ole työpaikkaa, on liian vähän mahdollisuuksia, liian vähän sosiaalisuojaa, vähemmän sosiaalista turvaa kuin he odottivat. Eurooppa joutuu kokeen eteen globaalisten taloudellisten ja sosiaalisten haasteiden edestä tehtävänä poliitikkoina ja julkisen sektorin kansalaisten palvelijana on pitää ää, huolta, että ne välineet, jotka kansalaiset ovat luottaneet käyttöömme, täyttävät meidän vaatimuksemme. Jos luot, valitsette minut, tulen katsomaan niin kokemukseni ja vakaumukseni tukakseni Junckeria puheenjohtajadokasta, jotta hän tekisi, onnistuisi työpaikkakasvu oikeudenmukaisen demokratia Haasteessa, ja meidän täytyy palauttaa kansalaisten luottamus EUn kykyyn pal- tuota tuloksia. Meidän täytyy osoittaa käytännön tuloksia, jotka osoittavat, että Euroopan instituutit eivät palvele omaa etua, vaan palvelevat kansalaisia ja EU-valtiota. EUn pitäisi tehdä vain sitä, mitä EU pystyy tekemään, ja jättää kansalais- kansallisvaltiolle se, mitä ne tekevät paremmin. Komission ei pitäisi tehdä asioita, jotka ovat kenties kivoja tehdä. Komission pitäisi keskittyä asioihin, joita sen pitää tehdä. Asioita, jotka ovat puheenjohtaja Junckerin poliittisissa suuntaviivoissa, koska tuo agenda on seurausta poliittisesta ohjelmasta, joka voi luottaa Euroopan parlamentin enemmistön tukeen, niin ei ole terve pohja strategisessa suuntautumisessa, jotka Euroopan neuvosto asetti kesäkuussa. Parempi säätely, kes- toimielimien välisten suhteiden vahvistaminen, jatkuva ja kattava huomio kaikkiin oikeusvaltion ja perusoikeuksien piirteisiin ovat minusta tärkeitä, että voimme tehdä asioita paremmin ja parempia asioita ja paremmin. Se alkaa vuoropuolella siitä, mitä poliittisia dialogiasioita asioita pitäisi jakaa ja miten ne pitäisi saavuttaa. Jos valitsette minut, tullaan ehdottamaan ensi vuoden alussa kollegiolle joukon ehdotuksia, jotka ovat vielä viemättä loppuun, jotka pitäisi vetää pois kultainen parlamentti. Tulemme esimerkiksi arvioon paremmasta lainsäädännöstä, saadaan käytöstä, ja toivon, että ensi vuoden lopulla onnistumme sopimaan toimielimen välisestä sopimuksesta, joka koskee parempaa säädäntövälineiden käyt- käyttöä. Ja toivottavasti yhdenmukaistamme ja vahvistamme ponnistuneita palvelu- niin Euroopan etuja. Jos tämä onnistuu, olen vakuuttunut, että tämä onnistuu poliittisen öö, meillä on poliittinen keskustelu monivuotista ohjelmoinnista toimielimen välillä, ja se antaa artikla 17 EU-sopimuksen perussopimuksen merkitystä. Me valitaan tulee parantamaan komission vaikutusarviointijärjestelmää ja rohkaisemaan neuvostoa noudattamaan Euroopan parlamentin johtoa pitäessään huolta, että ehdotusten vaikutusta ei ainoastaan arvioida komissiossa, vaan myöskin lainsäädäntökauden alussa on olennaista, että muutosvaikutukset lainsäädännön otetaan huomioon. Ja on tärkeää, että komission vaikutusarviointilautakunta luodaan sillä tavalla, että ihmiset eivät aja sillä omaa etuaan ja että sillä on ulkopuolista asiantuntemusta. Ja henkilökohtaisesti ilmaisen näkemykseni niin vaikutusarvioiden laadusta, kun ne tuodaan kollegiaan. Ja en vaikene silloin, kun ne ovat mielestäni puutteellisia. On tärkeää, että vuoropuhelu kansallisten parlamenttien kesken vahvistuu kuukeltaista tai orasia korttia käytetään, komission pitäisi pitää harkita taukoa ja antaa perusteltu vastaus. Uskon, että komission jäsenten pitäisi käydä suorempaan vuoropuheluun kansallisten parlamenttien kanssa sellaisessa tapauksessa. Jos me nyt valitaan näin rooliin, niin myös siihen, että rohkaisen kollegoita käymään keskustelua kansallisten parlamenttien kanssa, kuuntelen vastauksia ja annan, että annetaan perusteltuja vastauksia. Näitä keskustelun tuloksia pitäisi jakaa myös parlamentin, Euroopan parlamentin kanssa. Parempi jaettu keskeinen ymmärrys ää, aidosta poliittisesta lähetysperiaatteen merkitystä auttaa komissiota välttämään turhia ehdotuksia ja auttaa meitä löytämään parhaat asioihin puuttumiskeinot silloin, kun ne välttämätöntä tavoitella tavoitteita, joita vain yhteinen lähestymistapa tuo meille, tarjoaa meille. Euroopan yhteisö on kansakuntien ja kansalaisten yhteisö, joka, jotka ovat viime vuosikymmenellä lähentyneet jatkuvasti mitenkään kyseenalaistamatta kansalaisen identiteettiä tai kansallisvaltioiden merkitystä. Ja vakaasti uskon, että EUsta voi tulla voimakas ainoastaan jäsenvaltiot ovat voimakkaita. Ja jäsenvaltioiden voimakkuus on kiinni unionin voimakkuudesta. Omasta kokemuksesta tiedän, että vain yhdessä onnistumme vaikuttamaan globaaleihin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen tai terrorismiin. Tai voimme puolustaa valtioiden soverenia päätöksiä, kuten Ukrainan tapauksessa. Valtiot ja kansalaiset ovat kaksi EUn olennaista rakennetekijää ja EUn epäonnistui, jos se pyrkii rakentamaan jomman kumman kustannuksella. Poliittisten elimien luonne on kiinnittää enemmän huomiota uusille aliotteille, kun arvioidaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Tuon täytyy muuttua. Meidän täytyy tehdä parempi, parempaa työtä kuunnellaksemme kansalaisia ja yrityksiä, jotka ovat lainsäädännön vastaanottavassa päässä. Ja meidän täytyy olla brutaalin rehellisiä silloin, kun joku ei toimi ja tuottaa ei tuloksia. Meidän täytyy tehdä muutoksia silloin, kun on välttämätöntä. Onnistuakseen meidän täytyy luoda parempi yhteys sidosryhmiin jäsenvaltioissa, eikä vain kuulla sidosryhmiä, jotka ovat täällä Brysselissä. Meidän tarvitsemme parempaa seurattavuutta Brysselin kuplassa, mikä takia tarvitsemme äh, toimielimen välisen sopimuksen pakollista lobbarin rekisteristä. Parempi säätely ei ole säätelyn purkamista tai siellä ideologian vetoista, vaan tarkoituksena on välttää turhaa byrokratiaa erityisesti pk-yrityksille, Tätä tehdä helpommaksi ihmisten aloittaa yritys, palkata lisää työntekijöitä, luoda lisää työpaikkoja. Kysymys on haluttu datakan poistaminen, päällekkäisyyksien ja tarpeettoman tai ajasta jälkeen lainsäädännön poistamisesta. Se epäonnistuu ja se on hyökkäys sosiaalisille oikeuksia tai ympäristön luo vastaan. Jos me kykenemme saamaan aikaan parempaa säätelyä, sääntelyä, me luomme uuden yhteyden sidosryhmiin, jotka ovat jonne mielestä ei ole menettänyt maun, koska se, he kokevat, että heitä ei kuulla tai että on vain vähän suurempi taakka. Minun lähestymistapani ole ideologinen, vaan käytännönläheinen ja olen tarvittaessa eklektinen, jos minut valitaan. Keskustele kollegoiden kanssa siitä, mikä toimii ja vastustan sitä, mikä ei toimi. Tärkeintä on kehittyä koodin tuntuviin tuloksiin ja kansalaiset voivat tarttua. Suurin enemmistö äänestä pitää mitä Brysselinä ja me olemme tilivelvollisuuksia epäonnistumisesta tai pettymyksestä, riippuen siitä kuka on vastuussa. Muiden toimijoiden tämmöinen sormella ei auta. Me onnistumme ainoastaan, jos me löydämme yhteistä pöyt pohjaa. Ja me täytyy ymmärtää, että meidän täytyy muuttaa, me epäonnistumme, jos tämä kirjallisuuden tunnetta ei koeta kaikkialla. Onnistumme, jos me vain eurooppalaisten arvojen kautta, ja jos me kunnitamme niitä ajatuksia, jotka pitävät meitä yhteisenä erilaisuudessa, meidän täytyy olla johdonmukaisia, perinpohjaisia ja horjumattomia soveltaessamme oikeusvaltion periaatteita EU-instituutissa ja jäsenvaltioissa. Jälleen yhden epäinnostuminen vaikuttaa kaikkien uskottavuuteen. Komissio valvoo sopimuksen noudattamista mukaan lukien perusso, perusoikeus kirjaa ja minun vastuu on taata tälle täysin kunnioittavuus. Ja minusta tämä on prioriteetti, joka on olennainen komission toimivallalle. En mitenkään epäile käyttää kaikkia välineitä, joita komissio voi käyttää taitakseen, niin että oikeusvaltiota ja perusoikeuksien kunnioitus toteutuu lähes yhteistyössä kollegion, kollego, äh, kollegion kollegoiden kanssa komissiossa, jotka ovat vastassa näistä kysymyksissä. Ja kun me saamme äh, tuomioistuimen kannan, ryhdyn nopeasti toimii. Otan välittämättä askeleet, että Äh, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin liittyen EU-toimintaan. Työskentelee läheisesti kaikkien kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa, jotka ovat omistuneet äh, samojen perusoikeuksien edistämiselle. Tässä on keskinäisen yhteistyön parantamiselle varaa, ja meidän täytyy kokea tämä toiminta kiireellisemmäksi. Ja omistautuminen on tärkeämpää, kuten parlamentti on painottanut tulee järjestämään vuotuisen kollokviaan perusoikeuksien tilanteesta Euroopassa, jossa kaikki relevantit instituutiot osallistuvat mukaan lukien Euroopan parlamentti. Kunnen arvostat jäsenet, omasti toivon, että olen jakanut jotakin näkemyksiä, miksi täällä on valia minulle, ja asioita, joita puolustaisin, jos työskentelen teidän etenne perusoikeudet, jotka antavat suojelevat ja antavat voimaa eurooppalaisille, voimaannuttavat heitä. Parempia lakeja, jotka toimivat eurooppalaisille ja uusi komissio, joka palvelee eurooppalaisia. Tämä ei ole mikään kattava lista. Odotan teidän kysymyksiä niin, että voimme löytää yhteistä pohjaa ja voimme aloittaa heidän poliittisen vuoropuhelun. Olen täysin tietoinen, että se mitä me ehdotamme ei ole mitenkään helppoa, eikä kaikkella vielä sovittu ja saatu aikaan. Mikään muutos, muutos ei ole vaikeampaa kuin organisatorisen kulttuurin muuttaminen ja mikään ei ole hankalampaa kuin vanhojen asenteet ja käytänteiden muuttaminen. Mutta Junckerin komissio ehdottaa muutosta, joka on olennaista ja saanut tämä kasvua, työpaikkoja, ja oikeudenmukaisuutta ja toivoa Euroopalle. Jos me haluamme onnistua, me emme tarvitse ainoastaan teidän tukea, vaan teidän täyttä omistautumista. Me vaikuttaa liian suurelta taakalta tehtävältä ja joskus saattaa toivo mennä. Mutta tulkaa, mitä haasteita, joita oli mahdollinen tällä voitettavan, voittaa isovanhempien vanhempien kohtaisivat. Ja me tiedämme, että Eurooppa on kokenut pahempaakin ja se on selvitynyt ja menestynyt. Ne, jotka rakensivat tämän rakennelman, heidän edestä meidän innovoitava, sopeuduttava, uudistuttava ja parannettava. Täytyy pitää huolta, että heidän perintönsä ei jää historiakirjoihin, vaan relevanttia tälle päivälle huomiselle. Tämä on meidän Eurooppamme meillä on kollektiivinen velvollisuus niin pitää huolta siitä. Se, että tämä on vaikeaa, antaa meille mahdollisuuden osoittaa, mistä, meistä, mistä meidät on tehty. Tehkää vanhempamme ylpeäksi, tehkää lapsemme ylpeäksi ja saadaan Eurooppa takaisin raiteille kirkkaampaa tulevaisuutta tavoitellessamme.